που ανοίγεται το μικρόφωνο. Ανοιχτό, ανοιχτό είναι. Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Παρα... No niin, eli seuraavaksi äänestyselitykset. Pyytäisin kollegat, että siirtyisi salista nopeasti pois, että saisimme vähän hiljaisuutta saliin. Rova Giuffrida, minuutti. Logisi ψήφου για ένα Olkaa hyvä. Herr Rova Giuffrida, minuutti. Da un'indagine dell'Eurobarometri Eurobarometritutkimuksessa 2014 todetaan, että yksi kymmenestä kansalaisista on ollut pimeän työn piirissä. Nyt täytyy korostaa sitä, että yksikään maa ei voi ruveta läksyttämään mitään muuta maata. Jos Kreikassa sitten pimeän työn prosenttiosuus on kaikkein korkein, niin siellä on Alankomaat, Tanska, Luxemburg, Sveitsikin ja totta kai siellä on myös vaarana, että millä alalla sitten eniten pimeää työtä on, on nimenomaan rakennusalaa. Eurooppalainen foorumi pimeän työn torjumiseksi on erinomainen hyvä askel kohti kansalaisten ja työntekijöiden Eurooppaa. Mutta tietojen mukaan 60 prosenttia pimeän palkan hyväksymistä eivät välttämättä haluaisi. Eli tässä tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä niin, että saadaan työmarkkinoille jotain vaikutusta aikaan. Mainitsen kaksi. Ensinnäkin yksinkertaistaa sääntöjä ilman, että kuitenkaan kyseenalaistetaan mitään takeita. Ja varsinkin me tarvitsemme merkittävästi vähemmän verotaakkaa, koska se on yleensä myös pimeän työn taustalla. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Rova Gonzales, minuutti. Kiitoksia puhemies. On vaikea määritellä, kuinka paljon pimeää työtä tuota tehdään, mutta joissakin jäsenvaltioissa, Espanjassa, arvioidaan, että ollaan 20 prosentissa BKT, suhteessa BKT. Se on vitsaus, joka vaikuttaa huomattavan kielteisesti työntekijöihin, valtion, kokonaisuudessaan koko yhteiskuntaan kuitenkin Pimeän työn lisääntyminen ei ole mikään sattuma, vaan on. Tämä on lisääntynyt talouskriisin myötä ja säästöjen myötä. Ne ovat lisänneet epävarmuutta työmarkkinoilla. Epävarmuus, joka iskee aivan erityisesti työntekijöihin, jotka ovat haavoittuvaisempia, kuten naiset, maahanmuuttajat, nuoret ja niin kutsunut väärät itsenäiset yrittäjät tämä on ensimmäinen myönteinen eh, ele ja siksi on äänestettävän puolesta, puolesta. On hyvä tarttua tähän ongelmaan. Tässä on monia mielenkiintoisia aspekteja. Kuitenkin ongelman eh, syyt ovat vielä koskemattomia. Tässä tarvitaan Espanjan kaltaisissa maissa työmarkkinan muutoksia ja kuitenkin tässä toimitaan ratkaisua vastaan. Me haluaisimme voida tehdä työtä, että lopetettaisiin talouspolitiikka, joka on aiheuttanut tämän epävarman tilanteen työmarkkinoilla, josta eh, työntekijät Euroopassa kärsivät. Kiitos, edustaja Ujeli, minuutti. Suuret kiitokset, herra puhemies. Haluaisin vain vahvistaa sen, että tämä aihe on erityisen suuri ongelma, sillä useat miljoonat työntekijät ovat tässä kyseessä ja monet eri jäsenvaltiot, myös oma kotimaani Unkari. Siellä on kaikilla toimialoilla kymmeniä tuhansia työntekijöitä, jotka tekevät pimeää työtä ja näiden henkilöiden sosiaaliturva vaarantuu. Paljon tuloja jää saamatta, kilpailukyky kärsii ja minä haluaisin korostaa sitä, että jäsenvaltioiden on kannettava asiassa vastuunsa ja tämä äh, suhtautuminen on kiellettävä ja siitä on rangaistava, mutta sen lisäksi tarvitaan yhteinen jäsenvaltioiden foorumi. Jäsenvaltioiden on yhdessä toistensa kanssa käytävä asiasta vuoropuhelua. Kiitos. Kiitoksia edustaja Hanan. Minuutti. Kiitoksia puhemies jälleen kerran. Hyökkäämme oiretta vastaan emmekä niinkään taustalla olevaan sairauteen. Miksi on niin, että ihmisiä työnnetään pimeän työn tekoon, koska säännelty talous on liian säänneltyä. Verot ovat liian korkeita, työolot eivät ole sopivia ja siksi kannattaa ottaa pimeää työtä jostakin muualta ratkaisu ei ole se, että vieläkin enemmän samaa joka tämän vaivan alun perin aiheutti, jos meillä on ongelma, joka johtuu liiallisesta valtion puuttumisesta, niin ei tässä tarvita vielä suurempaa valtion osallistumista toimiin. Meillä voi olla yhä enemmän ja enemmän tarkastajia ja lupia, virkamiehiä, jotka yrittävät valvoa järjestelmää, jossa verot vain huenevat ulkomaille tai näin me vaan pahennamme ongelmaa. Se ei ole mikään todellinen ongelma, vaan tässä tarvitaan yksinkertaisempia, alhaisempia veroja niin, että ihmiset eivät joudu pimeän talouden piire, piiriin ollenkaan alun perinkään. Kiitos. Sitten edustaja Jasłowieczka, minuutti. Puhemies, hyvät ja herrat, minä tuen sitä, että luodaan eurooppalainen foorumi yhteistyön kohentamiseksi, pimeän työn torjumiseksi. Tiedot osoittavat, että parikymmentä prosenttiakin joissakin maissa palkkatulot tulevat pimeästä työstä. Kymmenisen prosenttia ihmisistä puolestaan tekee työtä ilman kunnollisia sopimuksia. Tämä osoittaa, että pimeä työ on hyvin tavallinen ilmiö Euroopassa. Me emme edes tarkkaan tiedä, mitkä ovat pitkäaikavälin vaikutukset. Se on kuitenkin johtanut alempiin tuloihin valtiota ajatellen tai paikallisyhteisöä ajatellen. Tämä puolestaan heikentää myös eläkkeitä aikanaan, kun pääsee lakisääteiseen eläkeikään. Totta kai yhä enemmän on vanhuksia, jotka joutuvat elämään köyhyydessä. Työmarkkinoilla on ongelmia, koska olosuhteet ovat niin erilaiset palvelut johtuen paikallisesta järjestelmästä. Me tarvitsemme paikallisia ratkaisuja. No, Kiitokset sitten seuraavaksi. Herras Messerschmidt, minuutti. Tack, formen. Danmark har et de Puhemies, Tanskalla on yksi parhaiten, toimimista työmarkkinoista. Aktiivinen osallistuminen eikä kovinkaan paljon pimeätä työtä ole, miten meillä ei ole ollut näitä ongelmia, joita EU-ssa on, kun työvoima liikkuu vapaasti palvelut liikkuvat vapaasti rajat, rajojen yli. Olen varma, että ongelmamme pimeän työn kohdalla olisivat minimissään, jos näin ei olisi, mutta ikävä kyllä viimeisen kymmenen vuoden aikana kun on vaadittu, että yhä enemmän sääntöjä tarvitaan EU-sta, niin silloin tämä ongelma vain kasvaa, koska on vaikeampaa kansallisten viranomaisten kohdalla asettaa syytteeseen niitä, jotka eivät noudata sääntöjä. Me emme tarvitse suurempaa määrää EU-sääntöjä, ei. Meidän täytyy antaa jäsenvaltioidemme asettaa syytteeseen pimeän työn tekijät. Meidän ei pitäisi heikentää AY-liikettä, meidän pitää antaa maiden itsensä päättää omista järjestelmistään. Tämä menee aivan väärään suuntaan. Kiitos edustaja Mamikins. Minuutti. Paldies, No, Kiitoksia, herra puhemies. Yksi keskeisistä ennakkoedellytyksistä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle jäsenvaltioissa on luonnollisesti se, että kehitetään riittävä järjestelmä, joka sisältää myös verotuksen ja ilmoitetun työn eurooppalaisen foorumin luominen ja pimeän työn estäminen on hyvin tärkeää tässä kontekstissa. Näin me voimme parantaa asemiamme taistelussa varjotaloutta ja muita haitallisia toimia vastaan, jotka ovat haitaksi väestölle ja taloudelle. Tätä kannattavat eri alojen asiantuntijat ja jäsenvaltioiden johtajat, työmarkkinaosapuolet yhtä lailla, eli näin kaikkien osapuolten edut otetaan huomioon. Foorumi ei suinkaan tee mitään sitovia päätöksiä, mutta antaa hyviä neuvoja ja se on todella tervetullutta. Kiitoksia. Edustaja Haakki, minun. Minä äänestin tämän puolesta. Minä uskon, että yhteistyö jäsenvaltioiden kesken tiedon jaossa, hyvin käytänteettivaroissa on elintärkeää. Me voimme kehitellä välineitä, joiden myötä voidaan tietoa vaihtaa, täytäntöönpanna yhteisiä käytänteitä, luoda tietokantoja ja nopeastikin vaihtaa tietoa. Mielestäni kaikki nämä toimet merkittävästi kohentavat pimentyön torjumista kansallisesti ja rajat ylittävästi. Tämä on erittäin tärkeää, koska jäsenvaltiot menettävät tuloja itsekin, mutta yhtä lailla tärkeää se on itse työntekijöille. Moni työntekijä jää ilman sosiaaliturvaa, ilman minkälaista turvaa ylipäätään, ja heitä hyödynnetään helposti, ja, ja miten syrjäytyneimpiä työntekijät ovat, sitä enemmän heiltä riistetään. 63 tarkistuksen mainitsisin kuitenkin, on nimittäin aivan selvää, että osallistuminen on pakollista, mutta mitä suosituksia tehdään, niin se on vapaaehtoista. Lopuksi en tukenut tarkistusta, joten mukaan matkakustannuksia annettaisiin he antavat aikaansa ilmaiseksi. Me olisi kohtuullista, että ainakin lentomatkat maksettaisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polczek minuutti. Ehm. Kiitokset, herra puhemies. Minä olen sitä mieltä, että työn kustannukset voidaan muuttaa kilpailueduksi ja valtiot voivat niiden avulla erottua toisistaan. Edut liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, verotuskysymyksiin ja siksi minä puolustan Euroopan unionin yksittäisten jäsenvaltioiden oikeutta hoitaa tämä asia omalla oikeudenkäyttöalueellaan. Siitä huolimatta pimeä työ on todella paha asia ja tuo mukanaan monia ongelmia, ei pelkästään valtion talousarvion sosiaaliturvajärjestelmään, vaan tähän liittyy monia muitakin ongelmia, jotka kollegani toivat jo esille. Tästä syystä kannatin tätä mietintöä ja uskon, että EU-maiden on tärkeää tehdä asiassa yhteistyötä ja vaihtaa tietoja, jotta työmarkkinat ovat todella EUn vähimmäisnormien mukaiset. Edustaja Kelly. Kiitos herra Edustaja Kelly, minuutti. Olkaa Kiitoksia puhemies. Osallistun tämän aamun keskusteluun, mutta en pystynyt puhumaan siinä yhteydessä, joten kiitän mahdollisuudesta kommentoida tätä nyt. Kun nähdään pimeän työn määrä, tätä, näitä, tätä työtä löytyy kaikkialta Euroopassa tänä aamuna Tämä vaihtelee 1 prosentista 30 prosenttiin maasta toiseen, joten tietenkin tässä on nyt iso ongelma käsissä. Ja niin kuin ystäväni hän viittasi siihen, että ihmiset ajetaan pimeän työn pariin. Tämä on vain osa ongelmaa tai pieni osa ongelmaa, koska tässähän täytyy kuitenkin korostaa työnantajia, jotka hyväksikäyttävät työntekijöitä, niin kuin Rova Haakin sanoi. Pitää vaihtaa siis hyviä käytäntöjä ja ehkä kannustaa ihmisiä veronmaksuun tekemään ö, avoimesti virallisesti työtä. Kiitoksia. Sitten Etheridge, Thank you. Kiitoksia. Juuri tässä keskusteltiin pimeästä työstä, harmasta taloudesta tavallaan. Se, mikä ironista siinä oli, että meillä on EU, joka keskustelee, miksi ihmiset haluavat tehdä järjestelmän ulkopuolella, kun monet säännöt ja määräykset ovat haitaksi kilpailulle, ja ne ovat peräisin EU-sta. Brittikonservatiivit ja yksi kollega alueelta, niin totesi, miten suuremmoista tämä osoittaa, miten hyvä EU on, kun sitä ei voi edes toitainen panna. Ei, se ei onnistu kuitenkaan. Työväenpuolue Länsi-Mitlandissa ainakin sanoi, että ei kun näin pitäisi puhua kilpailukyvystä. Brittien työväen puolue, joka on kuitenkin tuhonnut taloutemme ja jo puhuu kilpailukyvystä. Voiko ironisempaa olla, kun niin paljon tässä on jo keksitty, niin tätä ei olisi itsekään voinut keksiä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi siirrymme äänestysselityksiin. Demesmakerin mietinnön tiimalta EUn luonnon monimuotoisuuden strategian välitarkastelu. Rova Giuffreida, minuutti. Ringrazio, presidente. Kiitoksia, puhemies. 2015 kiinnitti huomiota ympäristöön mitä suurimmassa määrin. 2015 oli COP21 vuosi. Silloin huomattiin, miten paljon tarvitaan enemmän luonnonsuojelua. suojelua nyt keskustelussa täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin, vaikuttaa siltä, että valitettavasti näinä aikoina luonnon monimuotoisuuden strategia on epäonnistunut. Arvostan kovasti kollegaa, joka lähtee tästä tietoisuudesta. Luonnon monimuotoisuus on voimavaraa ja minä sanon, että se on mun taloudellista rikkautta, mutta varsinkin sosiaalista rikkautta. Minä korostan ennen kaikkea tarvetta kantaa huolta meren monimuotoisuudesta ja ottaa mukaan nämä näkökohdat kaikkien politiikkaamme. Ei saada sinistä kasvua ilman, että kannamme huolta meriemme monimuotoisuudesta. Meillä on paljon tavoitteita, ja niiden myötä voidaan saada aikaan myös kasvua yhteistyössä yliopistojen kanssa takamalla ympäristön säilyminen. Muuten maailma olisi köyhempi ja koko tulevaisuutemme olisi kyseenalainen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Styler, minuutti. Eh, kiitoksia puhemies, kiitoksia minä olen sitoutunut suojelemaan näitä direktiivejä. Meidän pitäisi varmistaa, että terveystarkastuksella mikään tekosyy heikentää lainsäädäntöä on äärettömän välttämätöntä vähentää byrokratiaa. Tässä ei saa vain vähentää kuitenkaan olennaista lainsäädäntöä. Lintu, luontodirektiivi, joka on erittäin tärkeä kansalaisille, tarvitaan julkista konsultaatiota, joka hyödyttää direktiiviä. Ja 100, yli 100 000 kansalaista Isossa-Britanniassa pelkästään puhui sen puolesta, että harjoitetaan yhteistyötä luonnonsuojelussa. Skotlannissa tulokset voidaan nähdä lainsäädännöstä ja näillä luonnonsuojelualueilla voidaan suojella Skotlannin luontoa. Tämä tapahtuu myös muissakin maissa. On 293 suojelualuetta, tulee lintuihin 153 erityistä suojelualuetta. Habit, luonto- ja lintudirektiivi vaikuttaa hienolla tavalla Skotlannin luonnon monimuotoisuuteen ja tuen ehdotuksia, eh, että lainsäädäntö lainsäädäntöä toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mamikins, minuutti. Kiitoksia, puhemies vastuullinen vuokraisäntä huolehtii siitä, että hänen kiinteistönsä on puhdas, siisti, hyvin hoidettu. Se on itsestään selvä. Aika ajoin hän huolehtii siitä, että siihen ei pääse tuholaisia, torakoita, rottia. Ihmisiäkin voitaisiin pitää tällaisina vuokraisäntinä, mutta ehkä tuo lähestymistapa olisi liian ihmiskeskeinen. Joka tapauksessa me olemme vastuussa siitä, mitä luonnossa tapahtuu ekologisesti. Ei tule unohtaa sitä, että maa on meidän ainoa kotimme. Valitettavasti Tämänhetkinen suuntaus tarkoittaa sitä, että emme kykene saavuttamaan EUn biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteita vuoteen 2020 mennessä. Tarvittaisiin puoliväliarviointi, varojen tehokasta käyttöä, yhteistyötä kansallisten ja paikallisten rakenteiden välillä, tehokkaampaa tukea yhteiselle maatalous- ja kalastuspolitiikalle. Kiitoksia edustaja Harkki minuutti. Thank you, eh. Kiitos puhemies. Olen todella iloinen, että parlamentti kehottaa jäsenvaltioita siihen, ettei ryhdytä uuden vesisärötyksen käyttöön. Tämä liittyy myös niihin puutteisiin, joita on ollut EU-lainsäädännössä. Me olemme todenneet, että meidän täytyy huomioida vaarat, kielteiset vaikutukset ympäristöön, monimuotoisuuteen, joka liittyy vesisärötykseen. 55 prosenttia parlamentin jäsenistä tuki tätä näkemystä sanoisin, että oli vähän yllättynyt, että oli vähän ristiriidassa kollegojen kanssa neuvostossa tai paikallisviranomaisten kanssa, koska siellä ei haluttu kieltää vesisärötystä heidän suunnitelmissaan kuin toisin muualla maassa. Niin totta kai tätä vielä voidaan muuttaa. Ehkä tämä päivän äänestys Euroopan parlamentissa jollain tavalla siihen vaikuttaisi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Bentse, minuutti. Men jeg har i dag støttet betænkningen, som der var stor opbakning til. Jeg har hæftet... Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta. Se sai suuren enemmistön. Olen tyytyväinen, että 68 artiklassa tuemme periaatetta, että pitäisi suorittaa huolellisia tutkimuksia koskien äh, tär- eläinryhmiä, jyrsiä ja muuta. Luonto ei ole mikään staattinen ilmiö. Esimerkiksi susi oli eilen uhkaava petoeläin joitakin vuosikymmeniä sitten, mutta näin ei enää ole. Siksi pitää voida säännellä tätä kysymystä kansallisella tasolla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Polchak minuutti já jsem rovněž podpořil tento návrh. kiitokset minäkin kannatin tätä mietintöä koska moninaisuus ei ole vain EUn keskeinen moottori, vaan luonnon monimuotoisuus on myös meidän mantereemme perusarvo. On selvää, että että tämä strategia ei toistaiseksi ole ollut kovin onnistunut ja meidän on todettava, että luonnon monimuotoisuus ei ole pelkästään ympäristöön liittyvä seikka, luonnonsuojeluasia. Se on perusarvo. Luonnon monimuotoisuus on myös sosiaalinen elementti. Minä en kannata sitä, että meillä on liikaa sääntöjä puhutaan jopa lain rehevöitymisestä. Eurooppa on kuitenkin hyvällä asialla tässä. Tämä, minkä jätämme tuleville sukupolville, on meidän testamenttimme ja me voimme torjua vahinkoa. Tärkeää, että tulevat sukupolvet saavat siistin maan. Kiitoksia kovasti ja sitten viimeisenä edustaja Keli minut. Kiitos. Voin suositella ja kiittää mietinnön laatia siitä, että tämä luonnon monimuotoisuus on otettu tapetille. Siihen on puututtava mitä kiireellisimmin, että päästään 2020 tavoitteisiin. Ja myös ajatellaan COP21 menestyksellistä lopputulosta Pariisissa. Vi- Sanomattakin on selvää, että mitä parempi ympäristö, sitä parempi se on ihmisillekin mutta totta kai hävitystä tapahtuu tahtomatta, mutta ehkä jopa tarkoituksellakin ikävä kyllä. Eli meidän täytyy julkinen sektori saada mukaan sen selvittämiseksi, mitä on tehtävissä. Totta kai, jotta nähtäisiin mitä hyötyjä, että mä en tiedä omasta maastani, jos ajatellaan luonnon ympäristöä, niin se on matkailun kohteena houkutteleva, se on erittäin tärkeää. Lopuksi vielä haluaisin onnitella Viron presidenttiä suurenomaisesta puheesta. Yleensä ne ovat aika yleisluonteisia puheita, mutta hän oli paljon täsmällisempi ja siksi hyvin varten otettava. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kelly. Näin kuulimme äänestysselitykset. Näin keskeytämme täysistunnon kello 15 asti iltapäivällä. Kiitos.